liittyvä direktiivi. Tämä on ajankohtainen eh, ja haluamme kiittää parlamenttia hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Paljon kiitoksia arvoisa komissaari. Haluaisin todeta, että käsittely päätyy tähän ja äänestys aiheesta toimitetaan huomenna kello 12. Arvoisat naiset ja herrat, Esityslistalla seuraa ai mietintö, jonka on laatinut edustaja Gustafsson aiheesta naisten rooli vihreässä taloudessa. Puheenvuoron saa edustaja Gustafsson, neljä minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä komissaari, ensimmäisestä päivästä lähtien ja koko tämän prosessin aikana, kun tätä mietintöä on laadittu, niin minulla on ollut monenlaisia yhteyksiä eri tahoihin, jonka kanssa olen yhteistyötä tehnyt. Ja minä haluaisin nyt kaikkia näitä ihmisiä kiittää, jotka osallistuivat työhön kanssani. Teidän ehdotuksenne, näkemyksenne toivat hyvin paljon uutta ja sitten meillä on ollut äh, näitä tarkistuksia täällä. Ne ovat tulleet joko Facebookin innoittamana tai suullisesti muuten. Tämä on tällainen, politiik, tällainen eh, monen politiikan keskeinen eh, asia. Tässä on hyvin paljon poliittisia näkemyksiä, jotka ovat erityisen tärkeitä nyt kun talouskriisi on päällä. Jos me katsomme talousongelmia ja ratkaisuja, niin silloin käydään hyvin teknistä keskustelua, aivan kuten naisia ja miehiä ei olisikaan. Vaikka viime kädessä on kysymys siitä, että miten naiset ja miehet voivat elää tällä planeetalla, jossa resurssit ovat rajalliset. Nykyinen taloudellinen järjestelmä ei ota huomioon sitä, että resurssit ovat rajalliset, koska kasvua pidetään kuten uskontona. Kuitenkin jos näin jatketaan, niin tämä romahtaa. Nimittäin kaikki tuotanto edellyttää sitä, että nuo luonnonvaroja hyödynnetään, kuten esimerkiksi vettä ja muita materiaaleja. Ja tämä tietenkin vaikuttaa ekojärjestelmään. Me todellakin tarvitsisimme tällaista tasa-arvoista vihreää taloutta ja kestävää taloutta. Tällä talo- tarkoitan sitä, että koko ajan otetaan huomioon luonnon kantokyky. Ja kuitenkin samalla katsotaan, että kaikki saavat mitä tarvitaan. Tällä tavalla käytettäisiin luonnonvaroja kaikkien hyväksi ja oikeudenmukaisesti. Sillä tavalla, että naiset ja miehet saavat osansa eri sukupolvet keskenään, eikä ole kysymyksessä pelkästään vihreä teknologia, teknologia vaan myöskin sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kestävä talous. Jotta me saamme kestävän tulo, tulevaisuuden, meidän täytyy unohtaa tällaiset eh, lähiajan tavoitteet. Meidän täytyy asettaa ihminen keskiön. Me tarvitsemme ekosysteemi, joka toimii, koska ilman sitä emme tule toimiin. Kun me nyt tähtäämme vihreään talouteen ja e, kestävään talouteen, niin tie sinne menee rikkaiden maiden kautta ja muutosten kautta, jotka siellä tehdään. E, meidän täytyy toimia, tai siis me huomaamme nyt, että kuilut sen kun laajenevat naisten ja miesten välillä, rikkaiden ja köyhien välillä. Meillä on miehet yhteiskunnassa sellaisessa asemassa, että tähän täytyy puuttua esimerkiksi kiintiöillä. Mitä tulee liikenteeseen, hyvinvointiin, edustuksellisuuteen, niin kaikki tämä täytyy kytkeä kestävään talouteen. Meillä täytyy ottaa sukupuolijakauma huomioon. Me tarvitsemme ehdotuksia ja näillä ehdotuksilla me voisimme saada sellaisen talouden syntymään, jossa naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa jossa huolehditaan planeetan rajoista ja jossa sosiaalinen oikeudenmukaisuus vallitsee miesten ja naisten kesken. Kiitos. Paljon kiitoksia. Nyt Catch the Eye-menettelyyn. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Zaborska. Pan predseda, Herra puhemies, arvoisa komission jäsen, omaisesti haluaisin ottaa esille ongelmalliset kohdat. Täällä sanotaan, että jäsenvaltioiden pitäisi pyrkiä lisäämään naisten osallisuuden vihreään talouteen. Perhe pitäisi unohtaa. Lisäksi kuitenkin miesten pitäisi panostaa enemmän sosiaalisiin palveluihin. Demografinen muutos on fakta ja vihreä talous ei onnistu ennen liberaalia toimintaa. Muistan hyvin menneisyyden, mitä aikanaan sanottiin, kun naiset siirtyivät tuotantosektorille. Silloin ei haluttu ymmärtää perheen merkityksen. Me emme näe perhettä, vaan vain ja ainoastaan perheen jäsenet. Tämä social engineering on se, joka aiheuttaa suuria kustannuksia ja ongelmia. Kiitoksia. Kiitos ja seuraavan edustaja Costello. Thank you, Chair. Kiitoksia puhemies. Minä olen tyytyväinen tähän mietintöön. Eh, minun mielestäni on erittäin tärkeää ottaa sukupuolien tasava arvon näkökulma tähän asiaan. Naistyöntekijät ovat kasvavalla uudella vihreällä sektorilla hyvin vähän edustettuina. Nyt me tarvitsemme aloitteita, jotka kannustavat naisia hakemaan työpaikkoja näillä sektoreilla. Tässä eh, tärkeää on myös yrittäjyys. Naisten pitäisi olla olla edustettuina myös poliittisissa ja päätöksentekoelimissä. Ja kun siirrytään vihreään talouteen, siinä pyritään vahvistamaan myös näitä talousnäkökohtia meillä on erilaiset vaikutukset myös naisiin ja miehiin uusilla teknologialla. Ja on tärkeää, että myös naisilla on äh, pääsy näihin välineisiin. Äh, pitäisi katsoa myös paikallisliikennejärjestelmiä. Äh, siinä pitäisi niitä kehittää, jotta voidaan parantaa sosiaalista osallisuutta ja sillä on myönteinen vaikutus myös ympäristöön. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Benova, olkaa hyvä. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda ekologiske... Kiitos puhemies. Vihreä talous, sitä voidaan kutsua myös kestäväksi taloudeksi. Eikä tässä ole kysymyksessä pelkästään talous, vaan tässä on myöskin kaikki sosiaalisuus mukana. Pitää ottaa huomioon ihmiset riippumatta heidän etnisestä taustassa sukupuolesta ja, ja näin edelleen. Ja se, että sukupuoli, roolit ovat erilaiset ja se johtaa siihen, että naiset katsovat ympäristöä eh, eh, eri tavalla kuin miehet. Se, että sukupuolet eh, eivät ole tasavertaisessa, tasavertaisessa asemassa, se on taloudellisesti suuri ongelma. Ja kun ympäristön tilanne huononee, niin se iskee ennen kaikkea naisiin. 70 prosenttia maailman köyhimmistä ihmisistä on naisia. Naisia ei ole tarpeeksi mukana näissä neuvosteluissa, joissa päätöksiä laaditaan. Kiitos. Ja seuraavana edustajan Romeva. Mr. Gustafsson. Kiitoksia, herra puhemies. Arvoisa Gustafsson, erinom- kiitokset tästä erinomaisesta työstä ja toimintamallistanne. Fakta on se, että jos äh, sukupuolten roolia ei noteerata tällä saralla, niin silloin ollaan väärällä tiellä. Ja tästäpä syystä meidän täytyy äh, kansainvälisellä, kansallisella ja paikallistasolla ajaa tätä sukupuolineutraalia lähestymistapaa. Olen tyytyväinen siihen, että mietinnössä huomioidaan kaksi meidän tar- tarkennustamme. Ensinnäkin naisten rooli, kun kriisiä yritetään selättää ja että huomioidaan myöskin 2020 strategia. Fakta on se, että naiset kärsivät enemmän kriisistä kuin miehet, ainakin monissa tapauksissa. Ja silloin kun vähähiilistä hiilistä taloutta ajetaan, niin se vaikuttaa myöskin työllisyyteen ja tämä täytyy huomioida. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavana edustaja Tikau. Kiitoksia kovasti, puhemies. Arvoisa komission jäsenä ilmastonmuutos, eh, biodiversiteetin katoaminen uhkaa eh, koko väestön hyvinvointia kehottaisin, että autetaan naisia kehittämään työn ja perheen yhteensovittamista ja kehittämään mahdollisuuksia, innovaatioita, joita on monella alalla ja on tärkeää, että naiset saavat mikroluottoja, jotta he voivat perustaa pieniä yrityksiä. Tässä on esille tullut myös energiatehokkuussuunnitelma, joka voisi luoda tuhansia työpaikkoja. On tärkeää, että naiset pääsisivät EAKRn kautta uusiin eh, tehtäviin ja ryhdyttäisiin näihin toimiin. Haluaisin, että edistetään myös ympäristöystävällistä taloutta ja eh, stimuloidaan tätä kautta kestävää investointia. Kiitos. Ja viimeisenä edustaja Českova. Pane předsedo, eh, já jsem původně přišla, protože jsem chtěla hovořit k... Niin, tässä eh, minun piti puhua vasta seuraavasta mietinnöstä, mutta kuitenkin minä kuulin tässä eräitä puheenvuoroja ja arvostan kollegoja ja nyt tämän perusteella haluaisin jotain sanoa itsekin. Minun mielestäni on myös niin, että naisten rooli tässä vihreässä taloudessa on tärkeä. Ja on täysin välttämätöntä, että tasa-arvoisuutta tuetaan sillä tavalla, että naiset saavat samat mahdollisuudet kuin miehet. nykyinen politiikka, sen täytyy tähdätä siihen, että naiset voivat lasten ohella myös tehdä töitä. Lapsista täytyy huolehtia ja esimerkiksi maataloudessa e, lapset voivat olla mukana. Enkä ollenkaan hyväksy sitä, että lapsia mitenkään rangaistaisiin siitä, että naiset tekevät työtä naisille pitää, pitää saada lisää mahdollisuuksia. Uh, Kiitos. Ja viimeisenä puheenvuoron saa komission edustaja Dali, olkaa hyvä. Herra puhemies, arvoisat edustajat, komission puolesta haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia erityisesti esitteli Gustafssonia tästä mietinnöstä tästä aiheesta naisten rooli vihreässä taloudessa. Haluaisin kiittää myöskin FEM-valiokunnan panosta tätä keskustelua käytäessä. Vahvien naisten rooli on erittäin tärkeä silloin, kun yritetään päästä kestävään kehitykseen ja vihreään talouteen. Tasavertaiset mahdollisuudet on tärkeä asia silloin, kun yritetään vaalia elintarviketurvallisuutta, puhtaa, puhdasta vettä, koulutusta ja niin poispäin. Tämä aja, teksti tulee oikeaan aikaan silloin, kun olemme paraikaa tarkastelemassa 2020 strategiaa ja sukupuolten tasapainon lähestymistapa on keskeisellä siellä. Mehän tiedämme, kuten täällä on sanottu, tietyillä saroilla on päästy hyvin pitkälle, ehkä pidemmälle kuin odotettiin. Naisten roolia täytyy siis vahvistaa. Tässä mennään pidemmälle kuin Johannesburgissa sovittiin. Ja tässä nyt sanotaan, että tarkoituksena on saada aikaiseksi kestävää kehitystä ja ottaa huomioon omat visiomme ja sitoumuksemme. Tässä korostuu myöskin naisten rooli selkein poliittisin toimenpitein monilla aloilla. Monesti unohdetaan, minkälaisia päätöksiä parlamentti on tehty, eli että sukupuolineutraalisti voitaisiin edetä mahdollisimman monella alalla. Me tarvitsemme riittävästi rahoitusta ja myöskin teknologista kehitystä. Riossa sovittiin siitä, että Myöskin maaseudulla naisilla pitäisi olla vahvempi rooli, koska sitä kautta voidaan vaalia muun muassa juuri elintarviketurvallisuutta. Näin Rio Plus 20 sanottiin. Eli naisilla pitäisi olla suurempi mahdollisuus vaikuttaa muun muassa koulutukseen, teknologiseen kehitykseen ja muihin asioihin. Näin voidaan tehostaa vihreää taloutta ja toimia Rio plus 20 hengen mukaisesti. Euroopan komissio tulee huomioimaan sen, mitä tässä on sanottu siinä vaiheessa, kun se tulee tekemään omia tulevia ehdotuksiaan. Me tarvitsemme siis vihreää taloutta, mutta me olemme vasta lähtökuopissa. Euroopan parlamentti on esittänyt toivomuksensa mainstreamin virtaviivaistamisen osalta ja se on perusteltua ja se näkyy myöskin asiakirjassa. Ja komissio haluaa jatkossakin tehdä tiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa, erityisesti FEM-valiokunnan kanssa tätä asiaa käsiteltäessä. Kiitoksia. Thank you very much, Oikein paljon kiitoksia. Keskustelu tästä aiheesta päättyy tähän. Äänestys toimitetaan huomenna kello 12. dalším bodem pořadu jednání je Seuraavana esityslistalla on edustaja Garcia Peresin mietintö aiheesta naisten työolot palvelualalla. Puheenvuoron saa mietinnön laatia. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies palveluala on lähes tulkoon 70 prosenttia työpaikoista EU-ssa ja eh, nais-